Bene, buongiorno a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä kyllä nyt aloittaisin kyllä kokouksen, koska muutoin ei tässä pystytä edes noudattamaan aikataulua. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on lausuntoni säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöpanovallan käytön valvonta jäsenvaltioissa. Itse asiassa tämä on todellakin lausunto, jonka olen valmistellut. Nimittäin tätä asiaa hoitaa kollega Shayer – hän on siis varsinainen esittelijä oikeudellisten asioiden valiokunnassa. Ja tässä on paljon muitakin valiokuntia mukana. Ja meidän lausuntomme käsittelee siis ennen kaikkea delegoituja säädöksiä, siirrettyä toimivaltaa, säädösvaltaa. Minä olen ollut siis tässä valmistelijassa niin olen sihteeristön avustuksella, kun tämä nyt on puheenjohtaja laatima, pitäytynyt vain ottamaan esille eri muodot, joilla meidän valiokuntamme on tätä käsitellyt aikaisemmin, koska tätä ei ole sen tarkemmin säädelty. Oikeudellisten asioiden valiokunnan pyyntökin oikeastaan nousee tästä tarpeesta. Eli omaksuttaisiin suhteellisen yhtenäinen kanta eri valiokunnissa säädösvallan siirtoon. Tässä on määräaikatarkistuksille toinen heinäkuuta 2013 puolelta päivin sen jälkeen Itressä äänestys syyskuussa ja täysistunto tämä menee marraskuussa. Tämä nyt on aika tekninenkin luonteeltaan tavallaan, mutta jos joku nyt jo haluaa tänään jotain lausua, mutta sitten muuten voitte tehdä tarkistuksiakin. Seinissuuna. Ellei kenelläkään ole mitään lausuttavaa niin pyydän teitä lukemaan tämän tekstin, jonka olemme valmistelleet. Ja siinä vain kerrotaan yhteenvedonomaisesti, mitä tähän mennessä valiokunnissa on tehty ja tarkistusten myötä eri kollegoilta voidaan tätä täydentää. Toinen heinäkuuta tästä äänestetään, olkaa hyvä. Just a, very, just a single comment. Uh, I think that... pieni, pieni kommentti tähän. Meidän pitää katsoa näitä delegoitusäännöksiä kyllä, mutta meidän pitää myös katsoa suhteellisesti sitä, kuinka suuri osa lainsäädäntöä tästä on, tässä on kyseessä. Yksi, 60, 20. Ja katsotaan, tällä tavalla voidaan kiertää lainsäädäntö ilman yhteispäätösmenettelyä yksittäisten telekoidun säännöksien avulla. Eli meidän katsoa suhteellisesti sitä, kuinka niitä voidaan soveltaa ette me menetä omaa lainsäädäntövaltaamme täällä parlamentissa näissä päätöksissä. Meidän pitää katsoa suhteellisesti, eikä niin yksittäin näitä tapauksia. Kuinka paljon lainsäädäntöä voidaan tehdä delegoidulla säädöksillä. Näin meidän pitää katsoa asiaa. Jos muistamme vaikka tupakkadirektiivin, 16 delegoitua säännöstä. En tiedä, onko se liian paljon liian vähän vai onko yksikin liian paljon mutta joka tapauksessa pitää saa oikea suhde tähän lainsäädäntöehdotukseen verrattuna. Ja tämän takia meidän pitäisi katsoa asiaa vielä hieman tarkemmin. Certo. Il, la commissione ritiene di... Ehkä komissio voi jotain sanoa myös tästä aiheesta. Onko jotain esityksiä? No. no. Bene. No ei, sitten hyvä. Pyydän, että kollegat tutustuvat tähän muistioon, jonka olemme valmistelleet. Teette sitten myös tarkistuksia pitäen mielessä kuitenkin, että tämä on aika tärkeä kysymys mielestäni. Ja kuitenkin vaikuttaa meidän tulevaan työhemmekin. Eli toiseen heinäkuuta mennessä tarkistukset, kiitos. Allora, oggi sembra una giornata... No niin, vaikuttaa olevan vaikea päivä tänään. Seuraava kohta on Niilerin aihe. Ilmeisesti hän on pari minuuttia myöhässä kuulemma. Eli, eli, eli keskeytämme viideksi minuutiksi kokouksen. Jos jollakulla on vaikka puhelinsoittoja, Niin on tässä. Ei tässä ole kuin yksi toinen kohta. Niin kuin siis kaksi vielä. Siinäkö kaikki?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 Bene, allora anticipiamo il punto 10. Otetaanpa sitten kohta 10 ja siinä saa puheenvuoron kollega Herzog. Thank you, Chairman. I think because... Kiitos puheenjohtaja. Koska te olette varjoesittelijä ja todennäköisesti jokainen, joka on lukujen kanssa tekemisissä, odottaa kovasti, mitä budjettivalikonnassa tapahtuu, joka istuu nyt ja minäkin haluaisin tietää, mitä tapahtuu kolmikentän neuvotteluissa. Tietojeni mukaan siellä ei mene kauhean hyvin. Mutta haluaisin kertoa, miten me näemme luvun yksi. Ja kertoisin tänne herra Lamassorin pyönnöstä meidän valiokunnalle kirjoittaa kirje. Kertaaksemme, mitä me loppujen lopuksi ajattelemme ykkösotsakkeesta. Näyttää, että ne ovat lopuillaan, vaikka luvut meitä ei tyydytä. Emme ole asemassa haastaa numeroita. Se, mitä meidän täytyy tehdä, ja laus, budjettivaliokunnassa lausunnossa sanoa, tämä koskee niiden projektien suojaamista leikkauksilta, joita niiden ajamme. Ja sitten liian ehdottaisin ja näin olen la, me laatineet kirjeen, että, että ITERin ympärille pannaan tällainen bodetiaita, että, että ITERin budjettiyritykset ei voi mennä mistään muualta otsakke ykkösestä, ei, ei marginaalista, ei katoista, ei mistään. Ja toisinpäin katot marginaalit, vaikka me voi korvamerkitä niitä. Voisimme lähettää budjettivaliokunnalle kirjeen, että meillä on prioriteetit siinä, missä kattoja ja marginaalia pitäisi käyttää. Ja yritän, että me kestämme äänestää kasvu- ja työpaikkaprojekteille ja nuorisotyöttömyyden hoitamiseen. Eli COSME, projekti PK-yrityksille ja tutkimus. Ja sitten loput tämä Euroopan yhdistämisvälineistä ei luultavasti voi marginaalista tai budjettikattojen alituksista voi rahoittaa. Tästä meidän täytyy painottaa itrenä. että rahoitusta ei ole otsakkeessa yksi a tarjolla. Meidän täytyy kehottaa komissiota ehdottamaan ideoita siitä, missä voidaan laatia tehokkaampaa säätelyä. Ja täytyy tehdä ehdotuksia eri sektoreilta teollisuuspolitiikassa ja energiapolitiikassa. Telekon puolella tai miten vaan. Sitten täytyy muistaa tieto- ja taitoinvestoinnit, yrittäjyys. tässä ideat. Juridisesti emme voi sitoa tai korvamerkitä marginaaleja, mutta voimme antaa vähän suuntaviivoja siitä, että emme halua laittaa tätä ja leikattuihin budjettiosiin ja CF, Connecting Europe Facilitysta tai muualta enpä tätä enempää. Sanon, jos tämä sopii teille, niin Rava Sartori voisi lähettää tämän kirjan allekirjoitettuna mitä pikimmin lämmäsuurille. Kiitos kollega Herzog. Haluaako joku lisätä tähän jotain? No. La commissione. Entäs komissio? Onko läsnä? Haluaako? Ei. Selvä. No, kuka kollega ei halua puheenvuoroa. Komissiolle se piisaa näin. Eli kollega Herzog, jos teille sopii, Eli lähetämme suurelle kirjeen me kuten toivoittekin. Sopiko näin? Erinomaista. No niin, sekin kohta on hoidettu. No nyt sitten tässä vielä odottelemme Nibleriä. Se on ainoa ja viimeinen kohta nyt enää esityslistalla. Thank <laughs> you. No niin, viimeisenä kohtana esityslistalla, kun Niivlerkin nyt on tullut paikalle, äh, hän saakin puheenvuoro välittömästi avaruusteollisuuspolitiikassa. Avaruussalan hyödyntäminen, olkaa hyvä kollega Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän ensin anteeksi valiokunnan kollegoilta. Tuli vähän myöhässä, mutta tulen toisesta valiokunnasta. En halunnut niitä tahallaan teitä jättää odottamaan tänne. No niin, me sovimme, että teemme oma-aloitteisen lausunnon EUn avaruusteollisuuspolitiikasta. Ja kiitokset puheenjohtaja, että voimme tänään käydä ensimmäistä keskustelua aiheesta, jotta voin ottaa sitten kommentit eh, huomioon, että meidän ryhmämme varmaan täällä tulee esittämään. Heti aluksi voin todeta, että minusta on hyvä, että komissio on tehnyt tiedonannon avaruuspolitiikasta ja teollisuudesta. Näin tämä sektori saa sen huomion osakseen, minkä se ansaitsee – ja meidänkin tulisi katsoa täällä tätä asiaa, joten kiitokset tästä ehdotuksesta. Sisältöön vain lyhyt johdanto. Avaruuspolitiikka, kuten tiedätte, se on monimutkaista eurooppalaisella tasolla. Ainakin kun ajatellaan, mitä eri toimijoita markkinoilla tällä hetkellä on. Tai oikeastaan voidaan todeta, että mitään klassisia markkinoita nyt ei ole. Täällä on tietenkin paljon kaupallista mm, käyttöä avaruusteollisuudessa, kun taas sitten USAssa se on lähinnä sotilaspainoitteista alaa. Joten tämän takia minusta on tässä oikeastaan hyvin vaikea määritellä avaruuspolitiikkaa sinänsä. Komissio on viittä tavoitetta, jota he haluavat sitten avaruusteollisuuspolitiikalla saavuttaa. Ensinnäkin he haluavat yhdenmukaisen ja vakaan sääntelykehyksen. Ja toiseksi he haluavat kilpailukykyisen, luottavan, tehokkaan ja tasapainoisen teollisen perustan edelleen kehittämisen Euroopassa. Ja että myöskin PK-yritykset tulevat mukaan tähän sektoriin. Ja kolmanneksi Yksi erityistavoite on EUn avaruusteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen kannustamalla alaa parantamalla kannattavuutta koko arvoketjussa. Ja neljänneksi markkinoiden kehittäminen avaruusalan sovellutuksille ja palveluille. Ja viimeisenä, mutta jälkeen vähäisimpänä, on teknologisen riippumattomuuden ja itsenäisen pääsyn avaruuteen varmistaminen. Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin, komissio on ottanut 37 erilaista edistoimea eri alueilla. Ja hyvät kollegat, en aio teille nyt kaikkia näitä lukea. Ne ovat komission kyllä mukana. Haluaisin vain todeta, että minusta on tärkeintä se, että nämä 37 toimintakenttää priorisoitaisiin. Ja mitä tästä prioriteettiluettelosta sitten nähdään tärkeimpänä ja mitä voimme myöskin sitten täydentää. Se on varmaankin lausunnossa esillä, missä meillä on mahdollisuuksia sitten eurooppalaisten suhteen kehittyä maailman johtaviksi toimijoiksi. Ja eurooppalainen taajuuspolitiikka, missä mielessä se liittyy avaruusteollisuuspolitiikkaan, ja meidän pitää luoda myöskin tutkimuspolitiikkaa Horisontti 2020 ohjelman avulla. Ja sitten mikä rooli meillä ylipäätänsä on. Meillä on myöskin ESA, meillä on EU ja jäsenvaltiot, ja me voimme aloittaa että jäsenvaltiot ja toimielimet voivat tehdä paremmin yhteistyötä keskenään. Eli tässä on monia kysymyksiä, jotka vaativat tietenkin poliittisia vastauksia. Nyt odotan innolla keskustelua kollegoiden kanssa tästä aiheesta. Ja uskon, että tarvitsen myöskin suunnitelman teollisuudelle investointien suhteen, jotta annetaan teollisuudelle investointivarmuus. Ja uskon, että parlamentti voi antaa oman panoksensa tähän, jos teemme hyvää työtä. Lopuksi vielä aikatauluun liittyen pyrin antamaan elokuun alussa mietinnön käännettäväksi, jotta se voidaan esitellä sitten syyskuun alussa, vaikka toisella syyskuun täysistoviikolla. Eli 4. syyskuuta voisi antaa tarkistuksia ja 26 syyskuuta voidaan sitten katsoa vaikka täällä, täysi, täällä tätä valiokunnassa tätä esitystä sitten kun vaikka marraskuussa täysistuntoa mentäisiin tämän kanssa. Tämä olisi minun mielestäni sellainen aikataulu, joka voisin hyväksyä, mutta voin keskustella asiasta vielä puheenjohtajan kanssa tarkemmin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Remek. Come esittelijä. Děkuji Eh, skoro bych eh, považoval za ostudu, kdybych se... Kiitos, puheenjohtaja. Olisi sääli, jos sen kommentoisi tätä aihetta. Olen iloinen, että olen täällä. Ja olen iloinen, että meillä on tällainen teksti. Mä olen täysin vakuuttanut, että, että oikea henkilö valiokunnassa sai tämän tekstin mietinnän valmistelemiseksi, koska Ravan Niemler tuntee aiheen ja uskon, että tulos on oikein hyvä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme analysoida monia ongelmia ja keskittää ajatuksia ja jossain määrin hyväksyä, sopia menettelystä. Koska minä uskon, että tämä on yksi tärkeimmistä sektoreista Euroopassa. Euroopan täytyy säilyttää johtava asemansa. Onko se on saavuttanut. Ei mene yksityiskohtiin. Minulla ei ollut mahdollisuutta perehtyä komission materiaaliin syvällisemmin. Olen puhunut aiheesta siitä lähtien, kun parlamenttiin tulin ja meillä on nyt toisella kaudella, niin me ollaan aina sanonut, että meidän täytyy turvata pääsy avaruuteen tulevia sukupolvia polvia varten. Meidän täytyy, täytyy analysoida, mitä muu, naapurit tekevät, Yhdysvallat ja Venäjä, suurvallat, jotka kykenevät lähettämään esineitä avaruuteen. Dál hovořit nebudu, eh, všechno... Nämä ovat avaintekijöitä. Lopetan tähän, mutta asiat tulevat esille myöhemmin. Hei, odotan vastaista yhteistyötä. Ja olen valmis antamaan oman panokseni mitä mahdollisimman paljon. Äänestyksessä 26.9. se on hieno syntymäpäivän lahja minulle. Ai kollega. Selvä, kiitoksia sitten kollega Pruun. Grazie Presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollega Nibler ja myös Remekille puheenvuorosta kiitokset. Minä olen nyt hyvin pikaisesti käynyt läpi komission asiakirjan, mutta en ole löytänyt siellä riittävästi mainintoja vaaroista, joita saattaa olla meidän avaruuden perusrakenteissamme. Tässä viittaa varsinkin avaruusjätteisiin. Jos ajatellaan, minkälaisia törmäysvaaroja siitä saattaa syntyä. Niinpä me olemme aivan liian riippuvaisia nykyään avaruudesta. Meidän pitäisi miettiä tätä ongelmaa, miten voitaisiin turvallisuutta kohentaa näissä satelliiteissa. Nimittäin nämä ovat sellaisia uhkia, joita on monenlaisia ja ovat yhä todennäköisempiä, kun ajatellaan törmäysvaaroja. Jokainen törmäys kuitenkin johtaa yhä suurempaan määrään jätteitä. Siksi törmäystodennäköisyyskin kasvaa tätä myöden eksponentiaalisesti. Eli meidän pitäisi nimenomaisesti miettiä myös tätä ongelmaa. Sanoisin myös, että meidän pitäisi ihan välittömästi aloittaa tämä työ myönteisessä hengessä, että voidaan ruveta siivoamaan avaruutta. Niin, että maapallon läheisyydestä ainakin voitaisiin jotenkin siivota tämä ilmapiiri, ilmakehä, missä on yhä enemmän erilaisia esineitä. Ne voivat olla peräisin toimimattomista satelliiteista, mutta ne saattaa olla myös osia edellisistä törmäyksistä. Jo viisi vuotta sitten oli tällainen pieni satelliitti mukana törmäyksessä Keski-Amerikan alueella. Ja myös se oli peräisin Neuvostoliiton ajoilta se. Eli tämä on ihan todellinen vaara. Ja minä haluaisin, että se välittömästi otettaisiin huomioon. Itse asiassa eurooppalainen avausteollisuus on kyllä pystyvä siihen luomaan siis sellaisia perusrakenteita, että siellä on ikään kuin äh, mahdollisuus toimittaa ei-toimivista satelliitteista osia. Tämä koskee myös satelliitteja, jotka ovat peräisin maista, jotka ovat myös valmiita tähän Eli tähän tähän varten tarvitaan oma kohtansa eri kansainvälisiin sopimuksiinkin, että voitaisiin siivota avaruutta silloin, kun kyse satelliitin osista, jotka ovat tulleet elinkaaren loppuun, mutta edelleen saattavat olla säilyneet kokonaisina. Tämä saattaa nimittäin johtaa, miten nyt sanoisin, tilanteisiin, jotka ovat hyvin hankalia myös näiden maiden kanssa. Siksi tästä on jo keskusteltukin aikaisemmin. interryhmässä, joka käsittelee avaruustiollisuutta, Että tässä voisi olla käytössä moottori moottoreita, jotka ovat hyvin vahvoja. Eli ionimoottoreita, niin että voitaisiin tuoda takaisin näitä satelliitteja uudelleen ilmakehään siinä vaiheessa, kun ilmakehän vaikutus alkaa hävitä kokonaan. Toisin sanoen minä uskoisin, että tätä asiaa oli syytä viedä eteenpäin, saada jonkinlaiset käytännössäännöt, niin että voitaisiin satelliitit palauttaa silloin, kun elinkaari on loppunut, niin että jokainen laukaisija voisi sitten kantaa vastuunsa myös tästä. oma vastuunsa avaruudesta mahdollisimman nopeasti. Sitten toinen ongelma, joka liittyy puolestaan aurinkovoimaan. Aurinkomyrskyihin siinä on jo nähty, että maapallon kohdallakin on näistä aurinkomyrskyistä tullut vakavia vahinkoja esimerkiksi sähköverkkoihin. Eli Tarkkaan ei vielä tiedetä, mitä vaikutuksia näillä puolestaan on satelliitteihin, siis näillä aurinkomyrskyillä. Ei ole nimittäin selvää, ovatko ne haavoittuvia sen mukaan, onko satelliitti toiminnassa vai ei. Eli kaikkia näitä asioita pitää selkein suunnitelmin käsitellä koska me olemme nyt niin riippuvaisia jo avaruudesta ja meidän pitää pystyä käyttämään vähemmän avaruutta. Toinen vastaava esimerkki on avaruudessa olevat esineet, jotka ovat lähestymässä maapalloa. nekin täytyy jotenkin paikallistaa tarkasti, että voidaan niiden kiertokulku selvittää. Ja näin myös vaara maapallolle. Ja, ja satelliitelle. Eli kun tämä nyt on viimeinen kohta esityslistalla, niin meni vähän yksityiskohtiinkin, mutta vielä ottaisi muutaman asian esille. Ensinnäkin investoinnit. Meillä kun on ollut vaikeuksia, esimerkiksi Galiloin kohdalla, kun pyritty yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta kehittelemään, mutta menestyksettä kun nyt vielä ollaan talouskriisin kourissakin, niin Euroopan unioni voisi kuitenkin pyrkiä intensiivin investoimaan näihin perusrakenteihin. Ja sitten kun meillä on perusrakenteet toimintakykyiset ja toiminnassa, ne sitten voitaisiin pikkuhiljaa ajatella pikkuhiljaa yksityistämästäkin. Eräänlainen kierto saataisiin aikaan, joka helpottaisi investointeja avaruuteen ja kaikkeen siihen liittyvään. Haluaisin myös tähdentää siten, miten tähänkin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota investoinnin näkökulmasta. Nimittäin tässä investoidaan meidän tulevaisuuteemme. Perusoikeudet ovat todella eurooppalaisia ei voida ajatella, että ollaan ilman Galileoa tai Kopernikusta tai kaikkia televiestintää. Ilman ei pärjätä. Siksi minä uskon, että tässä sijoitetaan tulevaisuuteen. Ja se olisi myös näin suhdanne vastaista toimintaa. Kiitoksia, herra Prodi. Saitte 9 minuuttia 20 sekuntia, kun nyt tämä nyt viimeinen puheenvuoro je ja Tosinasky. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišel později, nějak se mě protáhlo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Anteeksi, tuli myöhässä kokoukseen. Mutta olin käymässä edellisessä kokouksessa ennen vielä. Ja minä olen niiden joukossa, jotka eh, tukevat tätä avaruuteen liittyvää innovaatiotoimintaa, koska avaruus on, liittyy myöskin uusiin kehittyviin teknologioihin. Ja nämä uudet teknologiat, niitä voidaan ähm, luoda meidän tahollamme ja olen vakuuttunut, että avaruustutkimus on yksi niitä avainprojekteja Euroopassa – Jos vaikka yksi jäsenvaltio olisi kehittämässä asiaa, niin se, he eivät koskaan pysty luomaan tarpeeksi asiantuntemusta ja luomaan tarpeeksi henkilöresursseja tähän liittyen. Joten tarvitaan eurooppalaista lisäarvoa toimintaan. Ja haluaisin kiittää edustaja Niibleriä ja voin vakuuttaa, että hän voi käyttää myöskin aikaisempia mietintöjä pohjana hänen mietinnölleen. Meillä on myöskin jo tiettyjä projekteja, jotka ovat jo alkaneet. Ensin Galileo-projekti. Tietenkin on tärkeää, että tämä projekti menestyy, koska tämä projekti tulee sitten synnyttämään uusia projekteja. Ja ihmiset näkevät vaikka, että nämä projektit ovat hyvin kalliita, ne ovat kuitenkin meille hyvin tärkeitä. Täällä on myös muita projekteja, joita tulee syntymään tästä aloitteesta. Ja uskon, että Galileosta tulee menestys. Professori Brody mainitsi tietyt kriisitilanteet, tietyt epäonnistumiset, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia yksityissektorin kumppanuuksissa, mutta uskon, että Galileosta tulee menestystarina. on tietenkin tarpeen saada soveltuva rahoitus tähän, mutta uskon, että avaruustutkimus on sellainen kenttä, jolla jäsenvaltioiden tulee etsiä yhteisiä ratkaisuja, joten minusta tämä aihe on hyvin tärkeä. Ja olen erittäin tyytyväinen, että Rova Niebler on vastuussa mietinnön laatimisesta, koska hän on hyvin kokenut. Hän tietää Galileo-projektista, hän tietää ne kaikki yksityiskohdat, jotka liittyvät siihen. Ja uskon, että tämä on tärkeää myöskin uusille yrityksille, uusille mm, syntyville yrityksille. Jos investoimme uuteen teknologiaan, niin näemme, että täällä syntyy myös samalla kasvua ja avaruustutkimus on todellakin kasvun moottori. Joten odotan innolla jatkoyhteistyötä ja uskon, että mietinnöstä tulee hyvä. Olen tyytyväinen, että voimme osoittaa sen, että Euroopan unioni voi kilpailla muiden avaruusvaltioiden ja avaruusvaltojen kanssa, joten olen valmis auttamaan teitä tässä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Tosinovski. Sitten komissio, olkaa hyvä. Muchas gracias, Um... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Valiokunnalla haluaisin esittää muutaman ajatuksen, jotka ovat tämän komission aloitteen taustalla. Osin täällä jo puheenvuorossa kuultiinkin tästä hetki sitten. Mielestäni on erittäin tärkeää ymmärtää komission tiedonanto tietyissä puitteissa noin taloudessa, kun ajatellaan tätä kriisiä, jossa nyt olemme. Se edellyttää totta kai rakenteellisia uudistuksia, mutta yhtä lailla se edellyttää, että tässä kannustetaan innovointia ja kilpailukykyä Euroopan teollisuudessa. Komissio ensimmäisten joukossa korostamassa teollisuuden merkitystä ja varsinkin avaruusteollisuuden merkitystä tässä prosessissa, jossa pyritään pääsemään pois kriisistä ja saamaan aikaan kasvua ja elpymistä Euroopan taloudessa. Avaruusteollisuus on keskeinen osa myös teollista kudosta. Siellä on jo 35 000 ihmistä työssä ja siellä on yli 6 miljardia euroa liikevaihdossa ei se nyt ihan valtava teollisuuden ala sinällään on absoluuttisesti, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä teollisuuden ala sikäli, että se tarjoaa teknistä innovointia. Siellä on tulossa sovelluksia muille teollisuuden aloille. Siksi on erittäin tärkeää, että kun tarkastellaan myös niitä palveluita, joita kansalaisille tarjotaan, ja täällä kuultiinkin jo puheenvuoroissa tästä, Euroopan unionin toimielintä täytyy tunnustaa myös avaruusteollisuuden merkitys. Ja kun tässä nyt ollaan käymässä neuvotteluja myös monivuotisista rahoituskehyksestä, niin siinäkin huomataan, että tulevina seitsemänä vuotena saadaan yhä enemmän rahoitusta Euroopasta Euro, Euroopan avaruusohjelmiin. Sen tiedätte varsin hyvin Galileo, Copernicus ja, ja Horisontti 2020 myös tutkimuksen osalta. Tämä on erittäin tärkeää, tämä tuki myös avaruusteollisuudessa, koska noin 60 prosenttia on riippuvaista näistä investoinneista, mutta se edellyttää kuitenkin, että tässä täytyy kaupallista luottavuutta myös kehitellä. Sitten sinällään jo toimii varsin hyvin, se on aika vahvaa maailman mittakaavassakin, mutta siellä on aika isoja haasteita olemassa edelleen, koska emme tässä yksin ole, kun meillä on kilpailijoita, joilla heilläkin on aika offensiivisia tavoitteita ja on uusia valtoja nousemassa myös. Siksi komissio, komissio halusi tämän tiedonannon laatia avaruusteollisuudesta ja pyrki selvittämään sitä, miten voitaisiin vielä parannella näitä puitteita niin, että teollisuus olisi vielä kilpailukykyisempiä ja innovoimampaa. Rova Niiler jo viittasinkin tämän tiedonannon tavoitteisiin, eli en niitä toista tässä. Hän mainitsi myös sen, että tiedonannossa esitetään erilaisia toimenpiteitä. Ne on myös ryhmitelty. Miten voidaan säädös, sääntelyä parantaa ja myös puitteita parantaa. Teollisuustoimissa paremmin täytyy innovointia ja tutkimusta ja kehitystä kehittää, erilaisia rahoitusmuotoja kehittää muitakin kuin pelkästään näitä ohjelmiin liittyviä rahoitusmuotoja. Meillä täytyy olla parempi käsitys myös institutionaalista puitteista teollisuuden kannalta. Täällä on myös nämä laukaisualustat mukana. Ja kuten herra Prodi totesi, tässä on kyse myös avaruuden perusrakenteiden suojelemisesta. Komissio on tästä tehnyt muuten aloitteenkin. Me olemme hyvin tietoisia tästä huolesta jota on olemassa perusrakenteiden suojelemisen osalta. Ja valiokunta voi tähän aiheeseen tarttuakin aika pian komission aloitteen pohjalta. Siellä tarkoituksena on saada aikaan varoitusjärjestelmä törmäysten varalta Euroopan unionin alueella. Sitten vielä jos ajatellaan tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma, niin sielläkin edistetään tavoitteita jotka pyrkivät myös puhdistamaan, siivoamaan avaruutta eh, jätteistä. Rova puheenjohtaja, sen verran sanoisin vielä, että suurella mielenkiinnolla odottelemme nyt parlamentin mietintöä. Ja kuten Rova Niivilä totesi, olisi kiva nähdä, mikä on todella sitten eh, näkemyksenne tähän tiedonantoon Ehkä ei välttämättä kaikki tarvitse käsitellä, mutta olisi mielenkiintoista myös meidän kannalta nähdä teidän työnne tuloksia. Kiitoksia. Bene, grazie. Kiitos komissiolle sitten kollega Niivler yhteenveron nimissä. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos myöskin kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuorot. Ja kiitos myöskin ehdotuksista mietintöön liittyen ja kiitokset komissiolle. Varmaankin ensimmäisessä keskustelussa tulevan selväksi, kuinka tärkeä strateginen merkitys avaruusteollisuuspolitiikalla on Euroopan unionille ja tulee olemaan. Vaikka se on pieni sektori, 35 000 työntekijää, kuitenkin se on strategisesti erittäin tärkeä, ja tässä syntyy paljon innovaation voimaa tämän sektorin avulla, joten tämä pitää pitää mielessä kun ajatellaan juuri sitä, että kuinka voidaan taata, että investoinnit tuovat lisää tehoa talouteen. Eli juuri tämänhetkisen kriisin aikana tämä on hyvä. Ja Galileossakin tämä, niin tämä toivottiin aikoinaan, mutta olemme paljon oppineet tästä Galileosta. Pitää saada myöskin kannustusta sillä, että yksityistaho investoi asiaan Ehkä pitää toimia toisella tavalla kuin Galileon suunnitelman yhteydessä. Niin avaruusjäte, se on vaikea asia. Hyvä, kun otitte sen esille. Uskon, että tässä meidän pitää myös varovaisesti katsoa asiaa ja miettiä, mitä Eurooppa voisi tehdä. Ensin pitää miettiä sitä, kuka saa tunnistaa sitä ja jäljittää sitä ja sitten kerätä sitä pois sieltä. Tämä kaikki on hyvin vaikeaa asia, Ja minusta juuri komission tilannossa tämä kappale oli vähän liian lyhyt, joten Prodi kyllä antoi tähän hyviä ajatuksia. Ja uskon, että myöskin muiltakin kollegoilta tulee vielä hyviä ajatuksia asiaan liittyen. Ja otin myöskin huomioon sen, mitä Komissio ottaisi täältä, että törmäyksen esto, radat pitäisi ottaa huomioon. No, kuinka se voidaan sitten tehdä? Tähän vaaditaan vielä lisäkeskustelua ilman muuta. Kiitokset niille kollegoille, jotka olette vuosikausia seuranneet Galileo-asiaa, kuten myöskin Kopernikus-asiaa ja horisontti 2020 ehdotuksessa. Siinähän avaruus on tärkeässä roolissa, sitäkin me olemme käsitelleet täältä. Joten kiitokset ensin näistä kommenteista, monista kommenteista, ja monet kollegat ovat jo vuosikausia käsitelleet asiaa valiokunnassa. He puhuivat myöskin tänään, että todellakin ja sitten myöskin täällä on yksi henkilö, joka on ollut jo todellakin avaruudessa suurella kunnioituksella puhun hänestä. Ja Brody ja äh, muutkin ovat käsitelleet asiaa jo vuosikausia. Joten mm, odotan innolla tulevaa yhteistyötä hänen kanssaan. Toivottavasti voimme nopeasti edetä asiassa, jotta tämän vuoden aikana voimme tehdä valmiiksi ja hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Niivler. Näin olemme käsitelleet tämän iltapäivän kohdat esityslistalla. 17.30 vielä koordinaattorit. Muistutan vielä täällä läsnä vielä, että huomenna aamulla kello yhdeksän palaamme asiaan myös äänestyksien kanssa. Hauskaa illan jatkoa.